Ensinnäkin haluan ilmoittaa, että määräaika tarkistun esittämiselle koskien budjettia vuodelle 2013 on lyöty budjettivaliokunnan sopimuksen pohjalta seuraavalla tavalla. Valiokunnille ja parlamenttiryhmille ja vähintään 40 parlamentin jäsenelle torstai 6. syyskuuta kello 12. Poliittisille ryhmille torstai 13. syyskuuta kello 12. Samoin pyytäisin myöskin ilmoittaa puhemiehen nimissä, että kuten tiedätte hyvät kollegat,